Uh, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Lämpimästi tervetuloa iltapäivän kuulemiseemme. Pyytäisin että kaikkia löytämään paikkanne. Toivon, että vieraat löytävät paikan, koska tänään täällä on paljon tilaa, joten vieraille tervetuloa. Tämä kokouksemme menee nettiin ja haluan myös toivottaa mahdolliset kokouksen seuraajat verkossa tervetulleiksi. Me olemme kyllä ainakin pyrkineet tiedottamaan tästä kuulemisesta niille tahoille, joita uskomme asian kiinnostavan ja me toivomme, että monia aktiivisia moottoripyöräyhteisön jäseniä seuraa tätä Euroopan parlamentin avointa toimintaa. Ja tämä tässä on ajatuksenakin järjestää tämän tyyppinen kuuleminen, että voimme tutustua tähän kysymykseen. Te voitte sitten keskustella kanssamme aiheesta ja voin kertoa teille myös, että meillä on netti web-osoite. Ehkä olette löytäneet tämän sivustomme, mutta löydätte sieltä myös sähköpostiosoitteen, jos haluatte lähettää palautetta kovasti työtä tekevälle esittelijälle, herra Van de Kampele. Voitte ottaa hänen yhteyttä tai meihin muihin ja voitte myös löytää linkin säännölliseen uutisten tiedotteeseemme ja voitte myös liittyä sisämarkkinavaliokunnan ystäväksi ja saada tämän automaattisesti. Sitten itse asiaan. Kaikilla pitäisi olla ohjelma edessään. Meillä on myös joitakin kopioita näistä puheenvuoroista, joita kuulemme. Samoin löytyy CV puhujistamme. Puhujat löytyvät esittelen heitä sitä mukaan, kun istunto etenee. Kuulemisen tarkoituksena on keskustella Euroopan komission ehdotuksesta uudistaa sääntöjä, jotka koskevat markkinavalvontaa ja tyyppihyväksyntää kaksi- ja kolmi- ja nelipyöräissä ajoneuvoissa. Tämä on lainsäädäntöehdotus, ja valiokuntamme on tässä yhteisvastuussa jäsenvaltioiden kanssa, 27 hallituksen kanssa, jotka myös tutkivat tätä ehdotusta samanaikaisesti. Tämä on siis ehdotus komissiosta ja hiukan myöhemmin kuulemme myös Euroopan komission edustajia, jotka tätä ovat ehdottaneet ja toivotan tervetulleeksi herra Philippe Jeanin, joka johtaa Montreal yksikköä ja tämä kuuluu hänen vastuualalleen ja hänellä tulee olemaan tilaisuus puhua meille myöhemmin kollegojensa kanssa, jotka myös toivotan tervetulleeksi. Sitten esittelijä, jonka valiokuntamme on nimennyt vastuus tästä asiasta, esittää suosituksia valiokunnalle ja hän johtaa koko tätä prosessia. Hän istuu tässä vasemmalla niin herra Wim van de Kamp, ja hän esittäytyy myöhemmin ja kertoo tästä ehdotuksesta itse. Me haluamme saada tänään kuvaa asiantuntijoilta joistakin ehdotuksen aspekteista. Ja luonnollisesti komissio on tutkinut ole, tämänhetkistä järjestelmää ja on todennut, että se tarvitsee päivittämistä erityisesti mitä tulee turvallisuuskysymyksiin ja ympäristökysymyksiin ja ympäristötehokkuuteen tämän tyyppisissä ajoneuvoissa. Ja sitten keskustellaan aikataulusta ajoneuvon valmistajien kyvystä toimia aikataulussa ja sitten puhutaan myös, miten jälkimarkkinat toimivat, mitä tulee korjauksiin, varaus ja niin edelleen. Tähän liittyy ympäristö- ja ter- turvallisuusnäkökohteellisiksi myös taloudellisia kysymyksiä. Tässä minun alkukommenttini. Meillä on aikaa 18.30 saakka ja nyt pyydän ahkeraa esittelijämme herra Van de Kampia esittelemään tätä ehdotusta ja kertomaan, mikä on asiantila tällä hetkellä. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa herra puheenjohtaja. Aamupäivällä päätin esitellä teille tällaisen State of Play-alustuksen Täältä löytyy paljon tietoa ja niin kuin itsekin sanoitte, täältä löytyy muun muassa aikataulutukseen liittyvää infoa. On tietenkin valitettavaa joutua toteamaan, että olen joutunut muuttamaan tätä aikataulutusta, koska tässä täytyy huomioida myöskin niin sanotut T-määräykset, eli asetus, joka liittyy maa- ja metsätalous ajoneuvoihin. Eli tämä aiheutti sen, että tässä syntyy nyt pakostakin viivästystä. Ministerineuvostollekin pitäisi antaa mahdollisuus käsitellä tätä maa- ja metsätalousajoneuvoasiaa rintarinnan tämän kaksipyöräisten, kolmi- ja nelipyöräisten moottoriajoneuvoja käsittelevän asetuksen kanssa, ja se on melkoinen haaste. Sitten mitä tulee tähän varsinaiseen aikataulutukseen, niin tällä hetkellä tilanne näyttää seuraavalta komission ehdotuksen mukaan. Tämäkin aiheuttaa tiettyjä ongelmia, tai no, ehkäpä enemmänkin haasteita. Tämä linkitys T-luokkaan aiheuttaa siis näitä haasteita. Me tulemme käsittelemään tänään ABS. Se on aihe, jota ollaan laajalti tukemassa, mutta nyt herää vain kysymys siitä, että milloin ja miten tätä asiaa käsitellään. Ja tämä pätee myöskin päästönormeihin – Eli euro 4, euro 5 ja euro 6 ollaan valmiita tukemaan, mutta tässä on tämä linkitys aikataulutukseen ja meidän täytyy varmistaa, että teollisuudella on mahdollisuus sopeutua näihin uusiin vaatimuksiin. Ja mitä tulee obd -hän, sekin löytyy asetuksesta. Tämä on melko monimutkikas kokonaisuus ja me tulemme tulemme kuulemaan myöskin ehdotuksen aikataulutuksen yksinkertaistamiseksi. Ja lisäksi aiheena on myöskin tämä delegoitujen säädösten rooli. Niin me olemme pohtineet juuri sitä, että tulemmeko saamaan nämä delegoidut säädökset riittävän ajoissa käyttöömme. Ja sitten kolmas osa-alue, se liittyy tämän ehdotuksen soveltamisalaan. Paraikaa keskustellaan vielä näistä nelipyöräisistä ajoneuvoista. Ja teollisuus on pyytänyt mahdollisimman laajaa soveltamisalaa. Tämä pätee myöskin trial- ja enduropyöriin. Nehän kuuluvat tällä hetkellä poikkeuksien luetteloon, mutta me haluamme, että ne kuuluisivat soveltamisalaan. Mitä tulee soveltamisalaan, se aiheuttaa vielä päänvaivaa, mutta me tulemme tietenkin palaamaan tähän aiheeseen mietinnössä. Herra puheenjohtaja, erityinen rooli on näillä sähköpolkupyörillä. Sen suhteen emme vielä tiedä, mitä tuleman pitää, eli mitä teemme ja mitä emme, mutta on selvästikin tarvetta vaalia tietynlaista pelivaraa innovoivalle toiminnalle. Ja yksi tärkeä seikka liittyy turvallisuuteen. Nämä automaattiset ajovalot. Alalla kyllä ollaan valmiita tukemaan tätä lähestymistapaa, mutta jotkut kuljettajat pitävät tätä ongelmallisena, että heidän valinnanvapautta rajoitetaan ja sitten ABS-stäkin voidaan vielä keskustella, mutta mitä tulee abs niin sitä ollaan valmiita kyllä tukemaan ainakin motoristien keskuudessa, mutta tässäkin on olemassa eroavaisuuksia jäsenvaltiosta toiseen ja sitten on tämä APK-järjestelmä, sen suhteen tilanne on toisenlainen, siitä ei keskustella täällä ja tänään, mutta ABS-stä kylläkin. Ja sitten toivoisin, että kiinnitätte huomionne siihen, että miten voimme huomioida nämä tietyt osa-alueet, jotka eivät kuule soveltamisalan piiriin Motoristitkin haluavat vapauden modifioida pyöriään henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. Ja minä yritin vaalia tällaista mahdollisimman joustavaa lähestymistapaa, ettei tämä lähestymistapa olisi liian rajoittava. Ja sitten, herra puheenjohtaja, tähän markkinoiden valvontaan. Emme ole päässeet kovinkaan pitkälle myönnettäköön. Tämä ala on kehittymässä ja melkoinen haaste onkin siinä, että miten me saamme tämän rungon ympärille enemmän varsinaista infoa ja ehkäpä tässä loppuvuodesta tähänkin voidaan palata. Ja sitten herra puheenjohtaja, ympäristöaspektiin. Sekin on melkoinen haaste. Päästönormit ja vaatimukset ovat selkeät, mutta aikataulutus sen suhteen on vielä avoin. Siitä pitää keskustella ja sitten tämä kysymys siitä, että kuinka pitkään uudet ajoneuvot ovat määräysten mukaisia, eli päästönormien mukaisia. Tästä on keskusteltu myöskin muiden toimijoiden kanssa. Ja ihan lopuksi, herra puheenjohtaja, tämä VMTC-järjestelmä, miten realistinen tämä testi on yleisellä tasolla. Toivottavasti tähänkin voimme tänään vielä paneutua, ehkä saamme lisäinfoa järjestelmään liittyen. Eli tässäpä oma alustukseni. Kiitoksia. Ah, well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Nyt pyytäisin kaikkia puhujia muistamaan, että meillä on tämä laajempi verkkoyleisö, jotka eivät välttämättä tiedä, mitä kaikki nämä lyhennelmät tarkoittavat, esimerkiksi VMTC, ja myös sata kiinnostaa markkinavalvontakysymykset liittyvät erityisesti siinä, että tällaiset laitteet, tänne tuodaan, ne valmistetaan sopivat yhteen sääntöjen, sääntöjen kanssa. Tästä puhumme myöhemmin. Kiitoksia kovasti, herra Van de Kamp, tästä johdannostanne. Nyt sitten vuorossa kokouksemme kolmessa osassa. Aiheena aina vain kysymykset tästä ehdotuksesta, niin kuin herra Van de Kamp tässä esitteli. Ensin puhumme turvallisuudesta, sitten ympäristöstä, suorituskyvystä ja sitten täytäntöönpano kysymyksistä, johon liittyy myös tällaiset kuin aikataulu ja markkinavalvonta ja täytäntöönpano kysymykset. Meillä on kaksi puhujaa jokaisessa osuudessa. He puhuvat kahdeksan minuuttia korkeintaan, he ovat tiukat ohjeet minulta. Ja nuja heilahtaa siinä seitsemän minuutin kohdalla eh, aloituksena. Ensimmäinen istunto siis koskee turvallisuutta ja kuulemme herra Luka Paskottoa. Hän on liikkuvuudesta vastaava johtaja kansainvälisessä auto liitossa, joka on tällainen maailman suuri liitto, järjestö kautta maailman. Hän itse tulee kertomaan, kuinka monia satoja tuhansia jäseniä onkaan täällä Euroopassa. Sitten herra Patrice Assendelft, Royal Dutch Motorcyclist Association järjestöä, järjestöstä. Ja varmasti voin kertoa tässä vaiheessa, koska hänelle on sanonut, että herra Wim van de Kamp kuuluu juuri tähän moottoripyöräjärjestelmään, että on aktiivinen jäsen siellä. Joten hän saa ensin herra Luka Paskotto saa puheenvuoron. Thank you, Chairman, and thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia mahdollisuutta selittää meidän kokemuksemme tästä asiasta. Hyppäämme suoraan nämä kaksi ensimmäistä, kuvaa me edustamme käyttäjiä, motoristeja, mutta varmasti voimme puhua käyttäjien kannalta. Voimme aloittaa tästä kuvasta. Olemme vahvasti vakuuttuneita, että monet tienkäyttäjät käyttäjä pidetään vastuullisena onnettomuuksia. Tämä on osittain totta, mutta mielestäni pitäisi pikemminkin ajatella turvallisuuden kannalta asioita ja pyrkiä vähentämään tie, tieliikenneonnettomuuksia toimien, ottaen huomioon tieinfrastruktuuri ja ajoneuvot. Tietysti ihmiset tekevät virheitä, mutta tällaisia virheitä ehkä voidaan sietää vielä, jos järjestelmät toimii, jotka lieventää näitä seuraamuksia. Ja nyt yritetään soveltaa tätä käsitettä seuraavassa kuvassa mm, moottoripyörien käyttäjän kohdalla ja muiden näin voidaan välttää tällaisia kuolemanjohtavia onnettomuuksia. Tietysti koulutus ja kokemus on peruselementti aina tieliikenteessä, mutta myös merkinnät vaarallisilla alueilla, liikennemerkit, sitten tietysti tiet ja niiden kunto ja huolto, sitten tekniset tiedot liittyvät turvallisuusjärjestelmään, siitä keskustellaan myöhemmin vielä enemmän, mutta meistä me tietysti pyrkiä takaamaan tekniset tiedot, ja tämä on tärkeä kuluttajasuojakysymys, mutta turvallisuus on tärkeää, jotta te- alkuneuvo on tehokas tiellä. Sitten tästä teknologiasta ABS ovat tärkeä kysymys ja keskityn tietenkin näihin jarruihin. Ja sitten nämä, näitä onnettomuuksia johtavia odotuksia syntyy, jos järjestelmä jossain kohtaa pettää. Voimme hypätä tämänkin yli. Siinä puhutaan eri nopeuksista ja siirrytään ehkä ehkä tähän kuvaan. Siinä yritetään selittää, että motoristit eivät ehkä aina toimi samalla tavalla. Tässä vasemmalla on Italia, oikealla Saksa esimerkki, mutta voitaisiin puhua vaikka, että vasemmalla on Välimeren maat ja oikealla Pohjois-Euroopan maat. Käytetään voimakkaita ajoneuvoja, ehkä enemmän liikkuvuutta korostetaan vasemmalla puolella ja toisella puolella tätä vapaa-ajan viettoa. Sitten seuraava kuva eri lukuja, mitä tulee onnettomuuksiin. Ja näitä riskiryhmiä on identifioitu. Te löydät jotakin selityksiä näistä, tästä asiasta. Näistä Sitten teknologian antavat mahdollisuudet, erityisesti ABS-jarrujen käyttö. Jos me uskomme, että teknologialla on tässä roolinsa tieturvallisuudessa, niin Ehkä tällainen ABS-järjestelmä olisi lupaava teknologia kuluttajatestien mukaan, joita on suoritettu Euroopan autoliiton toimesta, erityisesti Saksassa, Itävallassa ja Italiassa, niin on voitu osoittaa, että vakaus säilyy parempana jarruttamisen aikana, samoin hätäjarrutus, välimatka on lyhyempi ja ABS on suurta potentiaalia, näin pystytään välttämään, tai ainakin vaikutetaan tieonnettomuuksiin onnettomuuksiin. Tietysti pitää pitää mielessä, että ABS ei automaattisesti paranna turvallisuutta vain mm, että osataan käyttää niitä oikein ajettaessa parantaa turvallisuutta, pitää myös ymmärtää, miksi terminologiasta puhutaan. Puhut, puheenjohtaja juuri mainitsi, että ABS-termillä tarkoitaan lukkiutumatta, lukkiutumatonta jarrujärjestelmää. Se kattaa järjestelmän, joka tehokkaasti pystyy estämään pyörien lukkiutumisen. Sitten on myös tämä edistetty ja yhdistelmäjarrujärjestelmä. Ne eivät kuitenkaan ole yhtä hyviä kuin ABS performanssiltaan. Sitten seuraavassa kuvassa voidaan nähdä, missä määrin ABS on saatavissa markkinoilla Euroopassa. Tässä näette alle 250 kuutiota me voidaan mennä eteenpäin ja voisimme kysyä esimerkiksi, onko tässä kysymyksessä kustannus, onko se ongelmana Italian tapauksessa, ABS-jarrujen eh, läsnäolo markkinoilla on huomattavaa, mutta ongelmana on ehkä kustannukset ja ehkä jos olisi pakollista, niin silloin tämä johtaisi hinnan laskuun. Sitten on myös tietoisuusongelma, silloin pitäisi edistää ABS-jarrujen käyttöä käyttöopetusta. Sitten saattaa olla informaatio-ongelmia, kuluttajalle tarvitsee antaa enemmän tietoja ABS-järjestelmän hyödystä. Esimerkiksi jos siirrytään seuraavaan kuvaan, tästä näemme keskimääräisen jarrutusmatkan vähenemisen. Se on 25 prosenttia keskimäärin testikeskuksessamme ja akselonta todenneet tämän. Seuraavassa kuvassa nähdään myös, että ABS pystyy välttämään tai ainakin vaikuttaa näihin törmäyksiin, yhteen törmäyksissä ja peränajoissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ABSstä on hyötyä. On 2008 onnettomuuksissa Italiassa ehkä on voinut välttää 23 prosenttia johtaneita onnettomuuksia yli 200 ylistä, yli tuhannesta. Italiassa nämä luvut seuraavassa kuvassa. Mm, tämä on vahvistettu, voitu vahvistaa myös Saksan Adakin toimesta. Siellä on puhuttu myös siitä, miten jarrutuksen tasaisuus vaikuttaa. Sitten ABS pitäisi parantaa myös tieto tietojen laatua onnettomuustilastossa meidän pitäisi aliarvioida kuitenkaan arvojen merkitystä ja hyötyä, koska hyvin luotettavia, tai siis lupaavia tuloksia on saatu myös USAsta. Sitten siirryn suosituksiin. Tietysti tämä liittyy tavallaan tähän aikaisempaan kunnollinen koulutus tiedottaminen on aivan välttämätöntä, kun koulutetaan ajan ja erilaisia teknologioita on saatavissa, mutta parha, turvallisin tulos syntyy juuri lukkiutumattomista jarruista, ABS-jarruista. Siksi moottoripyörissä on yli 225 kuutiota, niin siihen pitää saada ABS-jarrut mahdollisimman nopeasti. Kun sanon mahdollisimman nopeasti, tässä voimme siirtyä seuraavaan kohtaan koska suoraan. Viime, varmaan saadaan aikaan parannuksia. Jos ABS otetaan käyttöön 2017, näin se varmaan ne näkyvät enemmän markkinoilla laajemmin. Sama, näin voidaan myös välttää yhteen törmäyksen onnettomuus tulevina vuosina ja me olemme aktiivisesti mukana kouluttamassa käyttäjiä ja pyrimme lisäämään tietoisuutta, mutta voidaan kyllä uskoa, että ABSstä todella syntyy huomattavaa hyötyä, mitä tulee onnettomuuksien ja niiden välttämiseen. Kiitos. So thank you very much indeed for... Kiitoksia erittäin mielenkiintoista esittelystä. Varmasti tämä esityksen on jaettu. Kopiot näistä niin voit tutustua sitten omalla ajalla vielä paremmin. Sitten seuraavaksi herra Assendelft joka puhuu moottoripyöräjärjestön näkökulmasta Alankomaissa. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. KNMV on kiitollinen tästä kutsusta saada keskustella tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Me olemme toimineet alalla jo 30 vuotta ja kyse on ihmisestä ja tähän tekijän tulen palaamaan. Alkuun haluaisin kertoa tästä ABS-näkemyksestämme ja viittaan tässä Fanny Kampin tekstiin muutamilta osin. Tämä tyydyttää meiltä suurelta osin, mutta haluaisimme esittää myöskin muutamia kommentteja. ABS on todella tärkeä ja me haluaisimme, että sitä käytettäisiin. Kyse ei ole niinkään velvoittavasta lähestymistavasta, mutta se olisi hyvä ratkaisu. Sitä käy, tulisi käyttää sekä suurissa että myöskin pienemmissä moottoripyörissä. Ja myöskin tällaiset yhdistelmäjärjestelmät voisivat tarjota hyviä ratkaisuja. Mutta meitä huolestuttaa esimerkiksi tämä urheiluaspekti, eli tämä kilpaurheilu ja endurourheilu, eli pitäisi olla mahdollisuus toimia siten, että näihin urheilun välineisiin ei tätä järjestelmää, ABS-järjestelmää olisi pakolla otettava käyttöön. Te viittaatte tekstissänne siitä, tai siihen, että että kyse on myöskin näistä virityksistä ja me tiedämme, että meidän tulisi varmistaa, että tämä järjestelmä on käyttökelpoinen. Minun mielestäni kaiken A on kuitenkin turvallisuus ja mehän tiedämme, että vain 0,2 prosentissa tapauksissa onnettomuuden syynä on tekninen vika, ja silloin tällainen meluhaitta on toissijainen seikka. Ja mitä tulee abs niin me jaota, jaottelemme tämän kahteen osa-alueeseen. ABS ei tarkoita sitä, että voisi jarruttaa paremmin tai nopeammin kuin ilman ABS, mutta tietenkin tässä on myöskin tämä psyykkinen ulottuvuus, sillä jarruteho voidaan lisätä ilman, että jarrut lukkiutuvat. Samalla kun jarruttaa voidaan myöskin ohjata pyörää ilman, että jarrut tai pyörät lukkiutuvat. Ja mielestäni on tärkeää myöskin opettaa oikea jarrutustekniikka myöskin ilmaa abs ja sitten osoittaa, että mitä vielä voidaan saavuttaa ABSn avulla. Me olemme tehneet yhteistyötä tästä riskiarviointiaspektista. Eli aina pitää pyrkiä ajamaan sitten, ettei tarvitse käyttää ABS-järjestelmää laisinkaan mutta silloin jos joutuu tällaisen hankalan tilanteeseen, niin silloin pitäisi olla kykenevä jarruttamaan ABSn avulla. Äh, riskinotto johtaa tietenkin onnettomuustilanteeseen, joten meidän täytyy vain valistaa ajajia siitä, että mitkä ovat ne riskitilanteet, joihin ei pitäisi ajautua. Nämä ovat asioita, joiden kanssa me joudumme taistelemaan joka päivä onnettomuustapausten yhteydessä. Usein kyse on siitä, että ajon autot kääntyvät vasemmalle ja moottoripyörä ajaa suoraan ja silloin syntyy yhteen törmäys. Ja me yritämme valistaa kuskeja huomioimaan tällaiset riskitilanteet. Eli tässä pitää huomioida tämä ajoitusaspekti, eli pitäisi pystyä arvioimaan nämä etäisyydet ja nopeudet ja niin poispäin, joten se on yksi se tärkeä seikka. Ja koulutustilanteessa me yritämme opettaa ihmisiä ennakoimaan tilanteita ja katsomaan, mikä riski käytännössä on olemassa. Me tiedämme, että motoristit voivat helposti joutua hankaliinkin tilanteisiin ja vakaviin onnettomuuksiin ja me yritämme tällaisten moottoripyörään kiinnitetyin kameroin visualisoida näitä ongelmallisia tilanteita, näyttää, että mitkä vartekijät jäivät kuskilta näkemättä ja mitkä ei. Ja me yritämme tätä kautta varmistamaan, että henkilöt siinä vaiheessa, kun lähtevät meidän koulutussessiosta, ovat tietoisia näistä riskeistä, koska useimmiten silloin kun koulutus alkaa, niin he eivät ole tietoisia näistä olemassa olevista vaaratilanteista. Me olemme myöskin sopineet, että 200 000 euroa annetaan niiden ihmisten käyttöön, jotka osallistuvat tällaisiin valistuskampanjoihin ja harjoitus, harjo, ajoharjoitteluihin. Ja silloin voidaan esimerkiksi opettaa juuri ABS-jarrujen oikeaa käyttöä. Mutta kuten sanottu, inhimillinen tekijä on keskeisin, vaikkakin teknisin muutoksin että voidaan, voidaan korjata tai infrastruktuuria muuttamalla, puita kaatamalla ja niin poispäin, mutta se inhimillinen tekijä on kaiken keskeisin, kun puhutaan onnettomuuksista. Kiitoksia. Well, thank you both very much, uh, for... Kiitoksia tästä johdannosta. Sitten siirrytään keskustelun parlamentin jäsenten kanssa, jotka ovat paikalla. Ja sitten esittelen jo herra Van de Kampin, joka on esittelemme. Ja toivotan tervetuloksi myös Bern Langen teollisuusaseen valiokunnasta. Hän on myös esittelijänä ST-ryhmässä aiheesta. Joten lämpimät tervetuloa toivotuksia. Tulitte myös itse motoristi Tuon Manders Haider Ryyle on paikalla. Minäkin olen ryhmästäni varjo. Esitän herra Repo on myös paikalla. Joten ehkä kollegat voivat tehdä jotakin kysymyksiä meidän vieraillemme. Ehkä aloitamme. Palaan ehkä lopuksi esittelijä Vandekampin, ellei että haluaa itse sitä kysymystä heti alkuun. Mutta ehkä herra Lange voisi aloittaa nämä kysymys, tämän kysymyskierroksen. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. ABSn tehokkuus on kiistaton. Niin kuin sanoitte, niin minäkin olen motoristi. Jo yhdeksän vuoden ajan olen ajanut ABSllä varustettuja pyöriä ja se on lisännyt mielestäni selkeästi turvallisuustasoa. Mutta sitten jos puhutaan tästä pakot, pakollisesta ABS-järjestelmän käyttöönotosta, niin tulee mieleen kaksi seikkaa. Erityisesti kun puhutaan pienistä ajoneuvoista, niin mikä on tämä kustannushyötysuhde? Onko todellakin realistista velvoittaa valmistajia varustamaan pieniä moottoripyöriä ja kaksipyöräisiä ajoneuvoja ABS-jarruin. Voiko joku kertoa minulle siitä, että mikä on tämä kustannuskehitys? Ja kun puhutaan suurista moottoripyöristä, niin ongelmana on se, että jos sitova määräys otetaan voimaan vuonna 2017, niin markkinoilla tilanne muuttuu vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa, joten voitaisinko tässä edetä askel askeleelta esimerkiksi ajoneuvon tai moottoripyörän koon mukaan? ja sitä kautta voitaisiin aikaistaa tätä voimaanastumishetkeä. So I think there's also the broader issue about... Niin, tässä tulisi tämä laajempi kysymys. Miten otetaan huomioon skuuterit suhteessa, moottori, skuuterit su- suhteessa moottoripyöriin? Kukaan ei oikein vielä puhunut tästä teknologisesta puolesta. Sitten herra Manders. And I assume Mrs. Ruda. Ja Rova Rylä ja herra Repo. Ja sitten minä ja esittelijä Vandekamp. Vuosita. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin olen motoristi ja 25 vuotta sitten minulla oli paha onnettomuus ja kokemuksesta voin kertoa, että tämä onnettomuus muutti elämäni ja olen täysin samaa mieltä moottoripyöräjärjestön edustajan kanssa. Sinänsähän ongelmana ei ole moottoripyörä itsessään, vaan ne muut liikente- liikenteessä liikkuvat henkilöt. Ja on tärkeää, että simuloitujen tilanteiden kautta ihmiset tai motoristit oppivat ymmärtämään, mistä on kyse. Kun katsotaan esimerkiksi moottoriajoneuvon sivua, niin sehän ei ole laisinkaan suojattuna ja ehkäpä tässä voitaisiin ottaa käyttöön tällaisia teknisiä määräyksiä. Ja lisäksi olen sitä mieltä, että tämä nyt ei liity suoraan näihin teknisiin vaatimuksiin, mutta meidän mielestämme tai minun mielestäni meidän pitäisi saada aikaiseksi älykäs informointijärjestelmä tai tietojärjestelmä, eli sovellettaisiin näitä uusia teknologioita ja tiedän, että komissio käsittelee tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tätä työtä tulisi jatkaa, jotta pääsisimme siihen tilanteeseen, että voisimme proaktiivisesti estää onnettomuuden, onnettomuuden syntymistä. Mielestäni tärkeä seikka on se, että Euroopasta löytyy tällainen vähimmäistaso turvallisuusaspekteihin liittyen, erityisesti silloin, kun puhutaan maahan tuoduista moottoriajoneuvoista. Tilanne on nimittäin sellainen, että Euroopassa vaatimukset ovat hyvinkin tiukat, mutta Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavat moottoriajoneuvot, niihin ei sovelleta niin tiukkoja määräyksiä ja se aiheuttaa usein ongelmia juuri liikenteessä. Ja huoloistakin on puhuttu. Eihän moottoripyöriä rassata enää niin paljon kuin ennen, mutta minun mielestäni olisi hyvä, että jonkinlaisia säännönmukaisia tarkastuksia tehtäisiin, eli tällaista katsastustoimintaa, säännöllistä katsastustoimintaa harrastettaisiin. Kyllä minun mielestäni moottoripyörien pitäisi olla mahdollisimman pitkään tiettyjen vaatimusten mukaisia. Ja lopuksi vielä herra puheenjohtaja seuraava seikka. Kun puhutaan uusista polttoaineista ja näistä sähkömoottoripyöristä ja pyöristä, niin minun mielestäni tätäkin tulisi tarkastella. Eli miten voitaisiin lisätä tällaisten sähköisesti sähkömoottoreilla varustettujen ajoneuvojen laajempaa käyttöä? Kiitoksia. Muistuttaisiin, puhumme nyt erityisesti turvallisuuslaitteista. Meillä on jatkossa mu- muuta tästä tulossa, mutta te jo ilmaisitte mielenkiintoista näistä myöhemmistä kohdista. Rovan Ryyle. Niin, ensimmäiselle puhujalle vielä yksi kysymys. Niin, täällä viitattiin tilavuuteen. Onko olemassa lukuja sen suhteen, onko tämä iskutilaus tai moottoriajoneuvon koko suoraan verrannollinen onnettomuuksien määrään? Tämä kysymys tuli mieleen. Ja sitten toinen kysymys, joka heräsi, niin tuli, liittyy siihen, että että sanoitte, että suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kaupunkialueella. Eli onko tutkittu sitä, että missä määrin ABS-järjestelmä ABS-järjestelmä olisi jollakin tavalla linkitettynä siihen, missä näitä moottoria, moottoriajoneuvoja käytetään, että käytetäänkö ABS-jarruilla varustettuja moottoripyöriä enemmän kaupunkiliikenteessä vai kaupunkili- kaupungin ulkopuolella. Ja mielestäni nämä kustannuskysymykset ovat keskeisellä siellä, eli mitä enemmän näitä ABS-jarruja asennetaan, sitä pienemmäksi kokonaiskustannukset muodostuvat. Mutta voitaneen olettaa, että suurissa ajoneuvoissa näiden ABS-jarrujen kustannustekijä on aika pieni, toisin kuin pienissä moottoripyörissä. Niin, en minäkään mitenkään kiistä ABS-jarrujen eh, tehoa ja eh, merkitystä, mutta kuten tässä tuli eh, hyvin esille, turvallisuus koostuu todella monesta monesta asiasta. Se ei ole vain siitä, mikä on kahden pyörän välillä, vaan myös mikä on kahden korvan välillä ja, ja, ja ymmärryksestä Mä itse kannan vaan huolta moottoripyöräharrastuksesta, en vain hieman iäkkäämpien suhteen, vaan myös nuorempien suhteen. Ja juuri tästä modifioinnin oikeudesta. Ja, ja se, on, se on niin suurelle joukolle tärkeä, suorastaan kuninkuuslaji saada tehdä oma pyörä omalla tavalla – Siis laajemmin kannan huolta juuri siitä, että on, on, onko tämä harmonisointi, meneekö se liian pitkälle ja, ja, ja korostetaanko tässä kuitenkin sitten liikaa standardoitua turvallisuutta. Pikemminkin se, että nuoret saavat itse tehdä oman pyöränsä, niin niin se, se on turvallisuutta itsessään jo sen rakentaminen ja sen hallinta ja, ja, ja, ja, ja tätä, tätä kokonaisuutta painottaisin. Thank you. I'm, I'm just going to make a few comments in my role as one of the shadows. Ihan muutamia kommentteja vain Varjo. Eh, Esittelen sulla. Haluaisin kysyä näistä turvallisuuskohdista. Minulla on aika selkeä käsitys mielestäni siitä, että te puollatte ABS-jarrujen asentamista ja tutkimustulokset tätä puoltavat. Emme oikeastaan tarttuneet niinkään kysymykseen tai tähän komission ehdotukseen ja minkä kokoista laitteista, se olisi kysymys. Kun ajatellaan on pienempiä pyöriä, mutta tämän, tässä ilmeisesti ajatellaan aivan erityisesti skuuttereita, skuuttereita pieniä moottoripyöriä. Ja sitten vaihtoehto toinen yhdistelmäjarrujärjestelmä, joka myös estäisi pyörien lukkiutumisen, se olisi varsin hyvä myös. Mutta ymmärsin myös niin, ja nyt laitan tässä insinöörin mm, hatun päähäni, se, olen koulutukselta, niin en kylläkään ole motoristi. Tämä on tärkeä kysymys ottaa esille. Minun ymmärtääkseni siis dynamiikka ja painon jakaantuminen erityyppisissä ajoneuvoissa, skuuttereissa on aivan eri malli kuin moottoripyörä, niin se on pienemmät pyörät, silloin vakaus, stabiliteetti on erilainen paino, keskittyy takaosaan ja siksi yhdistelmä ja jaarut tulevat toimia hyvin, kun taas moottoripyörän dynamiikka on varsin erilaista. Silloin etupyörä on ratkaisevassa osassa jarrutettaessa, mutta sitten jos se lukkiutuu, niin se aiheuttaa epätasapainotilanteen varsin nopeasti ja siksi kysymys ABS-jarruista ei ole ymmärtääkseni liity vain pysä, pysähtymisvälimatkoihin, mm, vaan ajokykyyn. Sitten pienet moottoripyörät ehkä voisivat myös hyväksyä lukkiutumista järjestämistä, kun taas skuuterit samankokoiset 20 kuution pyörät, niihin riittyisi tällainen yhdistelmä, jarrujärjestelmä. Ehkä jotakin joustoa tarvittaisiin tähän. Sitten toinen asia, pitäisi ymmärtää, Oletteko samaa mieltä siitä, että pyörteitä ei käytetä teillä tai on, on tarkoitettu muuhun kuin tiekäyttöön, että niissä ei olisi ABS-jarruja? Sillä jos ajoneuvoa ajaa muulla kuin tiellä, niin silloin ABS-jarrusta voi tullakin aika vaarallinen järjestelmä. En tiedä, kuuluuko tämä ehdotuksena, mutta haluaisin kuulla teiltä kannan tästä. Sitten tuli aika paljon hyödyllisiä tietoja. Ja emme kuulleet vielä niistä tarkemmin mutta siinä puhuttiin näistä kaupunkiympäristöistä ja muista ympäristöistä. Ja sitten koulutus on varsin tärkeä kysymys. joka ei oikeastaan kyllä kuulu tähän ehdotukseen, mutta voimme kyllä välittää tämän ehdotuksena liikennevaliokuntaan. Sehän on vastuuvaliokunta tämän tyyppisistä kysymyksistä. Sitten Van de Kamp, haluatteko te vielä lisätä jotakin ja sitten pyydämme vieraitamme kommentoimaan keskustelua. Eh, Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun esittelijän ominaisuudessa seuraavalainen huomio. Esittelijän pitää kuunnella kentän väkeä. Minä en ole sellainen poliitikko, joka luulee tietävänsä kaiken, mutta suuri osa motoristeista ja teollisuuden edustajista ovat sitä mieltä, että ABS-järjestelmää täytyy kehittää. Poikkeustapauksia on tietenkin olemassa, tietenkin motoristi voi itse valita, se sopii minulle, mutta kyllä enemmistö on sitä mieltä, että pakollisen ABS-järjestelmän käyttöönotto olisi hyvä ja asia. Mutta kyseessä on myöskin aikatauluasia. Jos komissio ja neuvosto eivät pääse eteenpäin, niin silloin mekin olemme aika lailla pattitilanteessa. Tämä on valitettavaa, mutta näissä kolmikanta neuvotteluissa meidän täytyy pyrkiä toimimaan nopeammin, koska muuten emme pääse mihinkään ensimmäinen ensimmäistä 2017 mennessä, vaikka sinnekin on vielä monta vuotta. Ja mitä tulee tähän kollegan Repon vapausaspektiin ja modifiointiin, Tietenkin moottoripyörää saa modifioida, mutta sitten, että voidaanko tämä linkittää tähän ABS-aspektiin, niin se onkin jo kinkkisempi kysymys. Siihen en voi vastata. Sitten tämä kysymys On tietenkin selvää, että meitä on pyydetty laajentamaan soveltamisalaa myöskin Endoro- ja Trial-pyöriin, mutta toisaalta sanotaan kuitenkin, että asetuksessa tämä voidaan hoitaa, mutta ei tässä ABS-yhteydessä. Minun mielestäni enduro pyöriin ei ole järkevää asentaa ABS-jarrujärjestelmää. Ja ensimmäiselle puhujalle minulla olisi seuraavanlainen kysymys, erityisesti tästä neloskalvosta. Eli koulutus ja kokemus, niiden välinen suhde ja miten ABS tähän vaikuttaa. Onko todellakin niin, että 70 prosenttia onnettomuuksista johtuvat ajokäyttäytymisestä? Mehän olemme kuulleet Adakin puolelta, että suuri osa onnettomuuksista voidaan vähentää ABSn kautta, mutta herää kysymys, että Onko todellakin niin, että 70 prosenttia onnettomuuksista johtuisi motoristin tai autonkuljettajan tekemistä virheistä? Voitteko vahvistaa tämän tulkinnan tai olettamuksen? Kiitoksia. Right. I'm going to then invite... Hyvä. Sitten ehkä ensin herra Assendelft ja sitten herra Pascotto. Voitte saada parisen minuuttia kumpikin koska aikaa todellakaan ole loputtomiin. Olkaa hyvä. Ja kyllä, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, voin vastata hyvinkin lyhyesti, sillä suurin osa kysymyksistä liittyy oikeastaan vieressäni istuvan henkilön toimivaltuuksiin. Niin, tietenkin poikkeuksia voidaan ottaa käyttöön, mikä siinä, mutta meidän tulisi ottaa huomioon myöskin muut tekijät. Me olemme sitä mieltä, että suuri osa onnettomuuksista, 70-80 prosenttia näistä onnettomuuksista voitaisiin välttää, mikäli ajokäyttäytyminen vaan olisi toisenlainen. Mutta kyse on aina valinnan vapauksista, ihmisten valinnan vapauksista. Tämä periaate pätee kaikkialla. Eli useimmat motoristit ajavat vuosittain 3-4 tuhatta kilometriä huhti-lokakuun välisenä aikana ja on tietenkin selvää, että täl, näin lyhyen ajan aikana ei voida todellista ajorutiinia kehittää ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi saada aikaiseksi koulutus, koulutusta Uh, thank you, Mr. Pascotto. Yes, question quite complex. I will try to give some... Kysymys oli varsin monimutkainen. Yritän kommentoida sitä ja luonnollisesti voin yksityiskohtaisemmin vastata myöhemmin. Me tarvitsisimme laadukkaampaa tietoa turvallisuudesta ja onnettomuuksista. Sen takia teknisessä keskuksessa on tehtävä testejä, jotta ymmärrämme, mitä tiellä tapahtuu. Meidän pitää arvioida teknologian tarjoamia mahdollisuuksia turvallisuuden näkökulmasta ihan testiolosuhteissa. Meidän pitäisi keskittyä myös kustannushyötyanalyysissä nimenomaan kustannuksiin siinä mielessä, että säästetäänkö henkiä, kustannuksia, kuinka paljon tämä vaikuttaa ajoneuvojen hintaan. Silloin kun me teemme päätöksiä siitä, mitä teknologiaa tuetaan. Sitten ABS-jarrut autoissa. Auton valmistajat eivät ole kovinkaan innokkaita alkuun ottamaan sitä käyttöön, mutta nyt hinta on tietysti myös markkinoiden kilpailutilanteen takia tullut alas huomattavasti. Sitten kysymys 70 prosentista onnettomuuksissa ja ajajien oma käytös. haluaisin oikeastaan katsoa tätä asiaa turvallisten järjestelmien, systeemien näkökulmasta. Jos meillä on vaikkapa hyvät koulutusstandardit, niin viime kädessä kuitenkin kyse on ajajasta ja toisaalta järjestelmästä. Varsin turvallista varmasti on sanoa, että 70-90 prosenttia onnettomuuksista liittyy siihen, miten kuski on ajanut. Right, well thank you both very much. I think we'll... Kiitoksia teille molemmille. Sitten seuraavaan osuuteen, mutta tehän olette täällä läsnä. Jos aikaa on jäljellä myöhemmin, niin voitte vielä kommentoida ja kertokaa sitten sitä minulle. Nyt sitten tarkastelemme ympäristöaspekteja. Ja olen iloinen, että meillä on kaksi asiantuntijaa tästäkin aiheesta. Erityinen ilo toivottaa tervetulleeksi Bertrand Olivier Ducreux, Ranskaista ympäristö- ja energiavirastosta. Tietenkin hän on mukana tutkimuskysymyksissä ja valvonta-asioissa. Tutkitaan ympäristövaikutuksia. Ja sitten kuulemme Dirk Postelsia, toimitusjohtaja järjestöstä, jossa pyritään kontrolloimaan päästöjä katalysaattorin avulla. Ensin herra Dykhö, ja ilmeisesti hänelläkin on tällainen PowerPoint-esitys. Kahdeksan minuuttia korkeintaan, olkaa hyvä. Just come back. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata tiettyihin tuloksiin, joita olemme saaneet aiemmista tutkimuksistamme moottoripyöristä. Kenties esitän myös vertailuja moottoroiduista ajoneuvoista, autoista ja ympäristövaikutuksista. Ja sitten hieman vanhempia tuloksia mopedeista. Me korostamme tässä myös niitä tuloksia, mitä aiemmin on saatu suhteessa ehdotukseen. Tässä tulokset polttoaineen kulutuksesta. Vasemmalla on käytetty polttoaine ja oikealla kasvihuonekaasupäästömäärät. Tässä on erityyppisiä motoroituja kaksipyöräisiä ja sitten autot on siellä vertailukohtana esillä. Tässä vain muistutetaan sitä, miksi Ademissa olemme kiinnostuneita kaksipyöräisistä motoroidusta ajoneuvoista. Vasemmalla näette, että jos ajoneuvo käyttää alle kolme litraa polttoainetta sadalla kilometrillä, niin tällaisia on jo olemassa ja niitä on käytettävissämme pienillä kustannuksilla ja kuitenkin niissä on haitekkiä mukana. Sitten suuremmat Kaksipyöräiset ovat vähemmän tehokkaita päivittäisessä käytössä. Tämä ei ole mikään yllätys, mutta sama on nähtävissä myös autoissa. Yli 200 äh, hevosvoiman moottori, moottorilla varustetuissa autoissa. Oikeastaan tässä seuraavassa näkyvät ne toimet, ja mittaukset polttoaineen käytöstä VMTC-syklissä ja Ademen syklissä verrattuna Euro 3 testisykliin. Havaitsette, että tutkimus, tutkimustulokset ovat hyvin lähellä todellisen käytön tuloksia, todellisesta käytöstä saatuihin tuloksiin. Seuraavassa kuvassa sama kuva ja siinä hiilidioksidipäästöt. Samat faktat on nähtävissä siinäkin, eli hiilidioksidipäästöt ovat hyvin lähellä tässä testauksessa verrattuna todellista käyttöä. Sen takia katsommekin, että VMTC on lähempänä todellista käyttöä, kun ajatellaan kaksipyöräisiä moottoroita ja ajoneuvoja, kuin sitten tämä toinen testausmenetelmä, jossa ajatellaan kaupunkikäyttöä ja kaupunkien ulkopuolella tapahtuvaa käyttöä. Olemme mitanneet 11 eri pyörän suoritusta. Euro 3 ja VMTC-testisyklin avulla näette kuvasta, että nämä punaiset viivat edustavat tässä rajoja monemmissa menettelyissä. Ja pää huomio tästä on se, että sama suuntaus on havaittavissa VMTC ja Euro kolmosessa. Ja pakokasupäästöt voivat ylittää rajat. Tässä on hyvin pieni eh, ajokilometrin määräkin eräällä pöydällä ajettu 150 kilometriä alle sitä ja silti raja ylittyi. Kolme pyörää ylitti sekä hiilidioksidi että typpioksidipäästöt. Ja tämä on teknisesti äh, selitettävissä sillä, että kenties tässä testisyklissä oli tiettyjä ongelmia. Näissä kaikissahan on ruiskutusmoottori polttoaineen syöttönä ja 225 ja 250 kuutioisia nämä tässä tutkimuksessa mukana olleet pyörät olivat, siis pienempiä pyöriä. Toisaalta näette, että vasemmalla alhaalla tässä kuvassa näkyvät näkyvät ne pyörät, jotka, joiden päästöt olivat varsin pieniä, ne olivat su- suurempia pyöriä ja siellä käytetään high-techia, äh, ABS ja siellä äh, kalliimmissa ajoneuvoissa nimenomaan suhteellisesti tämä teknologia on halvempaa. Kun ajatellaan sitä, että pakokasupäästöt ovat tällä rajalla, niin nimenomaan tätä kautta äh, tekniikka voi tulla avuksemme. Sitten todellisen käytön mittaukset tuloksena on kolme lukusarjaa päästöistä, hiilidioksidipäästöt, typpioksidi ja hiilivetypäästöt. Punainen katkoviiva kuvaa tässä Euro 3 standardin raja-arvoja. Muut kommentit liittyvät kuvan vasempaan puoleen, eli siellä alle 125 kuutioiset, jotka ovat korkeammalla kuin nämä muut tyypit. Ja sitten kuvan oikeassa laidassa typpioksidipäästöt. Täälläkin ollaan euro 4 standardin äh, arvoissa. Yleisesti voimme huomata, että moottoriajoneuvoissa, kaksipyöräisissä saastuttuminen, sa, sa, sa, saasteiden määrä tai päästöjen määrä on 6-10 kertainen verrattuna Euro 4 standardin ajoneuvoihin. Yritän pitää ajasta, puheajasta kiinni, joten menemme hieman eteenpäin. Tässä kuvassa laskelmat 125-kuuttioisen pyörän tuloksista. ECE sykli on tässä punaisella ja sinisellä sitten VMTC 1 plus 2 vaiheet, joka on mukana myös tässä ehdotuksessa. Tässä täytyy korostaa sitä, että tässä oikeastaan syy sille, miksi 125-kuutioiset todella päästävät niin paljon kasvihuonekaasupäästöjä pakokaasussa. Tarvitsisimme nimenomaan paljon puhtaampaa pakukaasua näiden ajoneuvojen osalta. Sitten seuraavaksi mopedit. Nehän muodostavat noin puolet kaduilla kulkevista kaksipyöräisistä. Jos viritellään moottoria, niin tämä toki on varsin yleistä. Me olemme tutkineet todellista käyttöä käyttöä ja me tiedämme, että päästöt, melu, hiukkaspäästöt voivat olla huomattavalla tasolla silloin, kun moottori on viritetty. Tässä on yksi toteamus. Markkinoilla jo me havaitsimme, että polttoaineen kulutuksessa saavutetaan varsin hyviä tuloksia, niin ikään myös päästöt vähenevät kaksipyöräisissä vaikkakin siellä virittämistaipumus on hyvin vahva. Tuloksia kyllä todellakin saadaan aikaiseksi lainsäädännön kautta. Voin hyvin lyhyesti todeta johtopäätökset. Me pidämme tervetulleena tätä ehdotusta, koska mopedit siinä huomioidaan. VMTC tuo johdonmukaisempaa lähestymistapaa suhteessa todelliseen käyttöön. Selvemmin pitäisi myös kulutusta ja päästöjä mitata äh, moottoroitujen kaksipyöräisten osalta. Ja tämä pitäisi huomioida myös viranomaisten toimesta. Suurissa kaupungeissa mopo, moottoripyöräliikenne lisääntyy kovasti – ja päästöjä kuitenkin pyritään leikkaamaan, joten on hyvin tärkeää, että voidaan ar- arvioida ja vertailla näitäkin ajoneuvoja oikeudenmukaisesti autoihin. Well, thank you very much for a lot of detail. Kiitoksia varsin yksityiskohtaisuuksesta. Niin, tekisin selväksi kuuntelijoille ja katselijoille, että v- tämä VTMC on tämä testi taho maailmanlaatuinen, joka testaa moottoripyöriä normaalia käyttöä varten. Puhutaan kylmä, lämpö, moottorin kylmä ja lämpöstarttaukseen muusta. Tämä on vain maallikko yleisölle, joka ei tunne näitä kysymyksiä. Tämä on aika tärkeä kysymys ajatellen jatkokeskustelua. Minun ymmärtääkseni se, mitä te sanoitte, koskee tietysti pienempiä moottoreita. Huomattavaa vaihtelua suorituskyvyssä löytyy samojenkin testien kohdalla johtuen juuri näiden testien luonteesta tästä syystä. Ehkä moottoreita on virretty, niin kuin te sanoitte, ja tämä pitää tietysti ottaa myös huomioon. Ymmärsiköhän tämä nyt suurin piirtein oikein? Kyllä. Nämä molemmat liittyvät testaukseen. Eli hyvin tärkeää on toimia testeissäkin mahdollisimman lähellä todellisuutta, todellista elämää he käyttää. Teknologiaan on hyvin periaatteessa yksinkertaista sopeuttaa todelliseen elämään. Eli tällä äh, saadaan kyllä hyviä tuloksia aikaiseksi, kun ajatellaan polttoaineen kulutusta, päästöjä <clears throat> pienissä ajoneuvoissa verrattuna vaikkapa vanhempaan pyörään, jossa on iso moottori. Kyllä tämä on tärkeä kysymys. Now, Mr. Bastils, what about catalysts in this context? Entä sitten katalysaattorit tässä yhteydessä, herra Bosselta? Posteas. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good afternoon, ladies and Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää. Hyvät naiset ja herrat, on mukava olla tässä yksessä kuulemisessa tänään teidän kanssanne. Haluaisin esitellä joitakin tuloksia mittaushankkeista, joita AECC e on suorittanut mutta me tuli esille johdannossanne, se edustaa eurooppalaista katalysaattoriteollisuutta. Näette tässä näitä yrityksiä, jotka kuuluvat AECC, -hen niiden logot näkyvät tässä, mutta pääasiassa nämä ovat päätoimijoita Euroopassa, mitä tulee päästövalvontateknologioihin. Äh, sitten seuraavan kuvan, mitä AECC-testiohjelmassa teimme. Testasimme viisi moottoripyörää Neljä näistä viidestä pyörästä olivat Euro 3-standardin mukaisia. Kolme tuli perinteisestä eurooppalaisesta ja japanilaisesta teollisuudesta, mutta yksi pyörä tuoti, oli tuotu myös Aasiasta ja sitten testasimme intialaista erityispyörää. Pyydän anteeksi, näitä kalvoja ei jostain syystä ole teille papermussa jaettu, mutta tämä kyllä on mahdollista saada käyttöön jälkikäteen pöydä. Tässä näette teknisiä piirteitä näistä neljä, viidestä pyörästä. Me valitsimme nämä piirteet. Ne edustavat koko kantaa. Ja seuraavaan kuvan, kun me testasimme näitä moottoripyöriä, ensimmäinen asia, jonka huomasimme, oli, että jotkut ajoneuvot, joita testasimme, eivät täyttäneet euro kolme päästörajoja. Niin kuin oli ilmoitettu, nämä olivat siis tyyppihyväksyttyjä moottoripyöriä, tämä A-pyörä, joka otettiin, joka, jolla ajettu 8000 kilometriä, se oli vuokra aina sieltä totesimme, että johdot, sensorijohdot olivat solmussa, kun tämä ratka- ratkaistiin, niin siitä se täyttikin nämä standardit. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, missä OBD-järjestelmä olisi mahdollistanut tämän vian löytymisen. Toinen kiinnostava kokemus, joka meillä testiohjelmassa on ollut, koski kahta pyörät, jotka oli tuotu Euroopan olimme sellaisessa tilanteessa, että ostimme tämän toisen pyörän, koska ensimmäisen pyörän kohdalla emme pystyneet saamaan sitä vastaamaan Euro kolme standardeja ja toinen eh, täytti eh, ehdot vasta jälkikäteen, joita tuoja suositteli ja kun käytimme myös oikeaa polttoainetta testiä varten. Näiden mielenkiintoisen kokemusten jälkeen seuraavan kuvaan tässä näette saksalaista tyyppihyväksyntätietoa vuoteen 2009 saakka. Tässä puhutaan typenoksideista ja hiilivedystä ja standardista moottoripyörien kohdalla. Jos joutuu tänne pohjalle vielä kerran, niin sitten näkyy nämä kolme tai yksi, neljä eurooppalaista pyörää, euro kolme standardin pyörää, jotka testasimme sitten täällä on tämä intialainen pyörä, jota ei selvästikään ole suunniteltu vastaamaan, täyttämään korkeita päästötavoitteita, vaan tässä. Mutta neljä pyörät, jotka testasimme, testasimme nämä, selitin nämä aikaisemmin nämä ongelmat. Neljä näistä jo vastaa euro neljä standardia. Täytyy myöntää, Tämä oli vain tietysti mutta voidaan nähdä tämä mielenkiintoinen B-moottoripyörä, joka vasta täyttää jo Euro 6-standardit. Tämän kuvan perusteella nyt jo on varsin hyvä teknologia markkinoilla olemassa. Sitten toinen osa testiohjelmassa oli sellaista, että me tarkastelimme tämän erityisen e, e, intialaisen tuontipyörän kestävyyttä, koska meillä oli sen tunne, että joku saattaisi mennä tässä vielä pieleen. Ja itse asiassa tämä ennakkotuntemus vahvistui, koska me ikäännytimme tavallaan kulkuneuvoa 30 000 kilometrin asti, mutta lyhyesti kerrottuna hiilidioksidi raja ylittyi jo 2000 kilometrin jälkeen ja Noksin kohdalla 5000 kilometrin näin tapahtui ja itse asiassa kaksi kertaa, kaksi kertaa raja-arvo täyttyi 5000 kilometrin jälkeen. Siis jos kestävyyttä ei vaadita lainsäädännössä, niin sitten, sitten on tällaisia kestämättömiä, to- toimimattomia pyöriä liikenteessä. Sitten kolmas osa testiohjelmaa sisälsi testejä hiljattaisista eurooppalaisista mopedeista, Euro 2-malleista tässä kuvassa. Taulukossa näette näitä erityispiirteitä näistä mopedeista. Meillä oli kaksi Mm. Different technologies. Kaksi tahtimoottoreita, neljä tahtimoottoreita. Um, all mopeds except... Uh, Kaikki mopedit, paitsi nelitahtiset, äh, sisälsivät kaasuttimen ja täyttivät euro 4 standardin. Ja kun tämä oli uudessa tilanteessa, uuden asemassa siinä ei täyttynyt tämä standardi, ja kuusi ylittyi hiilidioksidipäästötaso. Muut toimivat aika hyvin, päästä aika hyvin. Oikealla näkyy euro 3 testi. Me oletimme, että 30 prosenttia suoritettiin kylmäkäynnistyksenä. Tästä saatiin varsin hyviä tuloksia, ei niinkään suurta eroa suhteessa tähän kylmästarttaukseen. Ja kaikki tulokset ovat tässä ilman tätä kestävyysaspektia. Samoin kuten aikaisemmin teimme, nämä tiedot tulevat saksalaisista tiedosta vuodelta 2009. Tyyppihyväksyn tiedot ovat pohjalla. Tässäkin näkyy, että pääosa tiedosta keskittyy on euro 4 laatikossa ja kuten te euro 3 kohdalla ei ole mitään muutoksia raja-arvoissa, mutta tämä kylmästä otettu mukaan, ja niin kuin aikaisemmin todettiin, se ei, luo niin, se ei synnytä niin suurta vaikutusta. Joitakin tietoja liittyy jo euro neljä laatikkoon ja viisi laatikkoon tällainen haaste. Tässä näkyy minkälaisia mopeja on että joitakin eroja täällä on päästöissä, mutta kun tiivistämme tämän tilanteen, voidaan nähdä, että neljä viidestä mopedista näistä nelitahti jättimoottoreista ovat mukana. Nämä kaksi selvästi löytyy jo päästötavoitteista lähitulevaisuudessa sitten tutkimme, koska komissio on todennut ehdotuksessaan, että moottoripyörien pyörälainsäädännön viimeinen vaihe on samantyyppinen kuin Euro 5-standardi autojen, matkustajautojen kohdalla, joten tutustuimme erityisesti moottoripyöriin, niiden määrään. Tässä keskellä on vertailu matkus- henkilöautoihin. Sitten oikealla on kolme pylvästä ja ne edustavat neljää moottoripyörästä on tämä vaalean sininen. Se koskee dieseliajoneuvoja, jolla on tämä hiukkasfiltteri ja sitten nämä neljä moottoripyörää siis vastaavat hyvin tämän vartkuit-tavoitteen per kilometri. Joten tässä ei ole mitään ongelmasta seuraavaan kuvaan. Voitte nähdä tuloksia mopedien osalta. Nelitahti moottori, moveri. Mm, kaikki muut ylittivät tämä par- hiukkastavoitteet ja sitten kun katsotaan par- hiukkasten määrää, voidaan nähdä, että tulokset vaihtelevat 3,8 kertaa 10 ja vielä tai siis ylittää nämä raja-arvot. Sitten lopuksi joitakin ehdotuksia suhteessa tähän komission ehdotukseen. Me tuemme komission ehdotusta erityisesti tätä loppuvaihetta ehdotuksessa ja mistä nämä keskivaiheet voisivat saada hiukan lisävahvistusta. Suurin osa moottoripyöristä täyttää jo tulevat päästötavoitteet, joku, jotkut olivat jo kutosvaiheessa. Sitten kolmipyöräiset mopedit hyötyisivät löyhennetyistä päästörajoista, niin kuin on ehdotettu, mutta Tähän ei ole mikään teknistä mm, perustelua, joten halusimme tämän muutetaan. On selvää, että mopedien kohdalla parempi moottorivalvonta ja on tarpeen ennen kuin voidaan tarttua asian asianmukaisella tavalla, mitä tulee hiukkaspäästöihin, sama, aika samat tasot kuin dieselfiltreiden kanssa. Sitten polttomoot, moottoreista. Mm, ja AECssä me vahvasti tuemme sitä, otetaan käyttöön OPD-vaatimukset, samoin kestävyysvaatimukset, niin kuin tässä olen yrittänyt teille esitellä. Kiitoksia. I was very generous with you on time because it was very... Erittäin antelias ajan suhteen, koska teillä oli kiinnostavaa sanottavaa. Molemmat esitykset olivat todella varsin teknisiä, mutta varmasti vastasivat useisiinkin kysymyksiin. Nyt haluaisin edetä aika ripeästi, koska sillä mitä te sanoitte, sillä, siinä on selvä yhtymäkohta seuraavaan vaiheeseen. Mutta jos jotkut kollegat haluaisivat esittää kysymyksiä tässä vaiheessa, niin vai siirrytäänkö suoraan seuraavan Lange tässä vaiheessa vai? No olkaa hyvä, sopii. Yes, perhaps uh, just... Uh... Niin, Dirk Posteltsille seuraava kysymys. Tämä viitos- ja kuutostason linkittäminen. Ilmeisesti teknologia on jo niin edistyksellistä, että jotkut moottoripyörät täyttävät jopa euro 6 tason vaatimukset, joten onko katalyseettoriteollisuuden mielestä tällainen välivaihe järkevää? sillä tämä välivaihe tarkoittaisi käytännössä melkoisia sertifiointituippihyväksyntä kustannuksia. Eikö olisi järkevämpää sanoa, että Euro 5 ja 6 yhdistetään järkevänä ajankohtana? Ja mitä tulee mopoihin, niin ilmeisesti tämä nelitahtiversio sai hyvät arvosanat Eli onko kaksi tahtiin mopoilla enää minkäänlaista tulevaisuutta, ainakin tässä pakokaasu lainsäädännön valossa? Uh, good questions. Um, anybody got... Hyviä kysymyksiä. Haluatko joku lisätä tähän? Tai kuka haluaa vastata näihin kysymyksiin? Herra Posteas. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Lange. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, herra Lange. Kyllä olisi hyvä ajatus yksinkertaistaa näitä täytäntöönpanoaikoja. Meillähän on vaihtoehtoinen hyväksyntä, aikataulu, eli euro kolme vaiheet. Olisi kenties hyvä ajatus pohtia sitä, että saataisiin ainakin nämä kaksi vaihetta ikään kuin yhdistettyä, ja näin saataisiin enemmän sopeutumisaikaa teollisuuden alalle sopeutua muutoksiin. Näin saataisiin myös valmistautumisaikaa lopulliseen vaiheisiin, Kenties voitaisiin pohtia tätä sitten kokemusten valossa. Mitä tulee mopedeihin, niin kaksitahti moottori ei onnistunut näissä te- testeissä, mutta sitten nelitahtimoottori oli siellä hyvin tuloksin mukana. Erityisesti hiukkaspäästöt kaksitahtimoottoreissa ovat varsin korkealla tasolla. Okay. Uh, well, I think we might return to some of those border points. Ehkä palaamme joihinkin näistä kohdista myöhemmin. Mutta nyt ehkä siirrytään sitten viimeiseen kahteen esitykseen ja sitten muut voit osallistua vielä loppukeskustelun yhteydessä. Siis tässä viimeisessä vaiheessa keskustelemme täytäntöönpano aspekteista uudennastuksen kohdalla. Täällä on Antonio Perlo. Hän on julkista asioista vastaava johtaja asemjärjestöstä, samoin Jean-Ludovic Basset kertoo näistä mm, varaosa-aspekteista ja muista kysymyksistä. Alussa tuli esille Rova Ryyleltä, joka koski abesiarujen liittyviä kustannuksia. Te varmasti pystytte ehkä tähän vastaamaan. Voisitko jossakin vaiheessa tarttua myös tähän asiaan, koska mielestäni se oli tärkeä kysymys esittää sitä, emme ole vielä aikaisemmin tehneet. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much for the, uh... Paljon kiitoksia, hyvää iltapäivää ja kiitokset tästä mahdollisuudesta kertoa oman näkemyksemme tässä julkisessa kuulemistilaisuudessa. Me olemme puhuneet paljon haasteista ja mitä teollisuuden pitäisi tehdä. Me olemme puhuneet turvallisuudesta, ympäristöstä ja me haluamme nyt kertoa, että miten tämä taas sopii aikataulutukseen. Joten tästä käy ihan lyhyesti ilmi asemin rooli siinä ovat mukana suurin osa näistä valmistajista. 90 prosenttia EU-tuotannosta ja 80 prosenttia EU-markkinoista ovat näiden valmistajien käsissä. Ja sitten täältä löytyy myöskin muita kuin perinteisiä, mutta kuitenkin Euroopassa toimivia valmistajia. Ja kuten sanottu, asetuksen perustavoitteen asettelu on hyvä, eli me teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja me olemme tyytyväisiä näihin neljään päätavoitteeseen, eli yksinkertaistaminen, ympäristö, turvallisuus ja hallintovaatimukset. Nämä ovat melkoisia haasteita. Se johtaa hankaloituneeseen tilanteeseen kansallisella tasolla, kun puhutaan tyyppihyväksynnästä. Ja tietenkin tämä vaikuttaa myöskin tuotantoprosessiin, sillä jossain vaiheessa nämä ajoneuvot on myöskin myytävä kuluttajille. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tästä syntyy kasvavia kustannuksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, eli asetuksen voimassaolon aikana, ja tämä vaikuttaa myöskin suunnitteluun, tutkimus- ja kehitystoimintaan. Nämä haasteet tarkoittavat sitä, että toteutettavuus riippuu paljon siitä, että kuinka paljon suunnitelmallisuutta yrityksille annetaan. Me olemme viitanneet jo eri ajoneuvotyyppeihin. Tässä yhteydessä linkitetään asia usein suuriin ajoneuvoihin, mutta sanottakoon, että puolet ajoneuvosta on yleensä pienen pienistä skoottereista – joiden hinta vaihtelee 1000-4000 euroon, ja tämä on tärkeä seikka, kun tätä asetusta tarkastellaan. Muutama huomio, no tämä on aika sekava, mutta jos katsotaan tätä aikataulutusta ja läpimenoaikataulu, jos katsotaan tätä elinkaarta, niin mallista riippuen se voi olla jopa yli 10 vuotta. Mm, kolme, neljä vuotta, ei tarvit, sinä aikana ei tarvitse tehdä mitään muutoksia ajoneuvoon ja ehkäpä sitten myöhemmässä vaiheessa yhden kerran, mutta jos katsotaan tätä mittakaava etua, niin parhaiten myyvät EU-mallit ovat sellaiset, joita myydään 20 000 kappaletta vähemmän kuin 20 000 kappaletta vuodessa. puolella puhutaan jo 500 000 ajoneuvosta, eli tässä on ihan eri mittakaavat kyseessä. joitakin EU-ssa valmistettavia malleja valmistetaan vain ja ainoastaan maksimissa 5000, jopa alle tuhat kappaletta vuodessa. Ja me tiedämme, että moottorivalikoimakin voi olla valmistajasta riippuen suuri, jopa 2-30 eri mallia on markkinoilla ja se johtaa suureen moottorivalikoimaan. Ja tämä johtuu siitä, että vaatimukset ovat maassa toiseen poikkeavia. Tämä tietenkin johtaa pirstaloitumiseen ja mittakaavaetujen vähenemiseen. Ja täältä alhaalta käy ilmi tällainen tuotantosuunnitelmakaari, eli vuosi menee suunnitteluun, konseptisuunnitteluun kolme vuotta, sitten tämän tuotteen kehittelyyn ja sitten neljä vuotta pienimuotoisiin muutoksiin ja neljä vuotta sitten siihen, että saadaan tämä tuote markkinoille. Tästä näkyy komission ehdotus ja siitä käy ilmi, että meillä on olemassa monia vaatimuksia, jotka ovat osittain loogisia. Aikataulutuskin käy tästä ilmi, niin kuin täällä on sanottu, ja me olemme tyytyväisiä tähän aikataulutukseen Tärkeää on huomioida, että on olemassa eroja uusien ja nykyisten tyyppihyväksyntöjen välillä, ja tämä on erittäin tärkeää, kun puhumme tyyppihyväksyntämuutoksista. Tämä ei päde kuitenkaan kaikkiin vaatimuksiin. Täällä viitattiin opd hen ja abs -ään. Näitä sovelletaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, ja se tietenkin aiheuttaa ongelmia – Minkälaisia vaikutuksia tämä tuo mukanaan valmistajille? Tämä lead-aika on hyvin lyhyt, niin kuin kollega Fanny Kam sanoi. Mutta ongelmana on myöskin se, että vaikka asiat olisivat edenneet komission aikataulutuksen mukaisesti, niin me emme missään nimessä kykenisi vastaamaan tähän aikatauluvaatimukseen, eli 2013, niin kuin komission ehdotuksessa sanotaan. Tästä näette asemin muutosehdotuksista ja tavoitteena on rationalisoida tätä aikataulutusta ja näin voitaisiin varmistaa, että tietyt vaatimukset saadaan niputettua erityisesti tämän äh, liidajan osalta. Me olemme ehdottaneet että voimana asetuksen voimanastumista siirrettäisiin tai lykätäisiin vähintään vuodella – ja me tiedämme kuitenkin, että lopullisen paketin voimaan, voimaan astumisajankohdasta ei ole vielä tietoa. On erittäin tärkeää, että tiedetään, mitä tulevan pitää, jotta suunnitelmallisuutta voidaan vaalia yritysmaailmassa. Ja minä viittasin jo tässä tähän elinkaariaspektiin ja nyt olemme jo siinä tilanteessa, että että tätä tuotekehitysaikaa tai jakso on jouduttu lyhentämään ja tämä saattaa johtaa siihen, että tämä projekti ei ole toteuttamiskelpoinen. Ja kuten tästä käy ilmi, niin me lähdemme siitä, että tämä pätisi ensi alkuun uusiin tyyppihyväksytämäjärjestelmiin ja myöhemmässä vaiheessa muihin, ja siinä huomioon myöskin ABS. Tämä on tärkeää erityisesti, koska jäsenvaltiot ovat esittäneet kritiikkiä sen suhteen, mitä tämä uusi tyyppihyväksyntäjärjestelmä saattaisi tuoda mukana. Ja mitä tulee RMI-tietoihin, tämä liittyy tietenkin pääosin tekniseen puoleen, mutta Tietenkin tällä on myöskin hallinnollisia vaikutuksia, niin kuin teollisuuden edustajat ovat sanoneet. He ovat ilmoittaneet, että erityisesti PK-erityisten on aika vaikea, jopa mahdotonta vastata näihin haasteisiin, eli näitä RMI-vaatimuksia ei voida ottaa käyttöön vuonna 2017 tai edes vuonna 2020, joten tästäpä syystä me olemme sitä mieltä, että vaatimustasoa voitaisiin laskea, vaikkakin nämä tavoitteet ovat saavuttamisen arvoisia. Ja näin voidaan pitää myöskin kustannukset kurissa, mikä on tällä hetkellä erittäin tärkeä asia. Ja silloin voidaan myöskin varmistaa, että valmistajilla on riittävästi aikaa tutkimus- ja kehitystyöhön. Ja kuten jo sanoin alkuun, niin ideaalisessa tilanteessa kaikki näyttäisi tältä. Tehän tiedätte, että kriisi on iskinyt teollisuuden alaan voimakkaasti ja viimeisen kahden vuoden aikana me olemme menettäneet 25 prosenttia markkinaosuuksista näistä myydyistä myyntiluvuista ja tehän tiedätte, että ajoneuvoteollisuuden puolella tämä lasku oli vain 6 prosentin luokkaa, joten kaksipyöräisten puolella tappiot olivat kuusinkertaiset. Eli meidän täytyy varmistaa, että aseituksessa tämä lead-aika on riittävän pitkä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mr. Kiitoksia. Ja sitten herra Bassi. Uh, first I would like to thank uh, you two for Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää siitä, että FIGEFA on saanut kutsun osallistua tilaisuuteen. Järjestömme on äh, jälkimyynti jakelijoiden kattojärjestö. Luonnollisesti jäsenemme ovat hyvin aktiivisia myös äh, koko tällä alalla. Tarkoitus on taata äh, oikeudenmukainen kilpailu, varaosien oikeudenmukainen reilu saanti jälkimyyntipalveluissa. Kollegat ovat jo tuoneet esille tiettyjä seikkoja, mutta haluaisin huomauttaa, että kun ajatellaan näitä aftermarket-palveluita, niin puhumme noin 100 000 työntekijästä Euroopassa ja alamme muodostaa noin 70 prosenttia koko laajemman elinkeinoalan liikevaihdosta. Täytyy ymmärtää, että kyseessä on toimijoiden ketju. Kaikki nämä osat ovat oleellisia tässä ketjussa, kun ajattelemme varaosia ja huoltotoimintaa. On toimittajat, merkkihuollot, teknisen tiedon välittäjät, varausien valmistajat, työkalujen, välineistön valmistajat, kaikki nämä ketjun osat valmist- varmistavat sitä, että, että huolto- ja jälkimyyntipalvelut toimivat. Tässä oikeastaan haluan osoittaa, mistä me oikeastaan puhumme, kun me puhumme nykyaikaista korjaus- ja huoltotoimista moottoripyörien yhteydessä. Eli mitä täytyy korjaamossa tehdä, kun sinne pyörä tuodaan? Ensinnäkin täytyy tunnistaa ajoneuvo, täytyy tehdä analyysi ongelmasta, täytyy olla asiantuntemusta tähän, täytyy tunnistaa, mitkä osat ovat viallisia, täytyy tilata varaosat, sitten kun ne saapuvat, ne täytyy asettaa paikoilleen, asentaa Täytyy myös päivittää ohjelmistoja, täytyy uudelleen ohjelmoida mahdollisesti ajoneuvo. Ja sitten viime vaiheessa omistaja voi tulla hakemaan ajoneuvonsa korjaamolta. Kaikissa näissä vaiheissa teknisen informa- informaation saanti on kriittisen tärkeää. Täytyy myös pystyä luottamaan standardoituun diagnostiikkaan, kun ajatellaan OPD-järjestelmää täytyy olla myös välineet, millä tehdä diagnoosia. Kaikki eh, toimijat eh, tässä korjausverkostossa tarvitsevat tätä tietoa. Eh, kaikki ne, jotka ovat mukana jokapäiväisessä korjaustoiminnassa eri merkkien osalta. Tässä oikeastaan nykytoiminnan neljä ydinaskelta. Ensinnäkin meillä on korjaustietoa, varaosat, koulutus ja välineet. Ja seuraava kuva. Tästä näette, että näiden ydinosa-alueiden lisäksi tekninen tieto, jonka ainut lähde on ajoneuvon valmistaja. Se on oleellista. Vasemmalla on tavalliseen korjaus- ja ylläpitohuoltotoimintaan liittyvä tekninen tieto, mutta tässä puhutaan myös siitä tiedosta, jota varaosavalmistajat tarvitsevat, jotta äh, varaosa todella sopii ohjelmistoon ajoneuvossa. Me puhumme myös varaosista ja siitä spesifisestä tiedosta, joka äh, mahdollistaa sen, että diagnostisten välineiden valmistajat todellakin tekevät sellaisia välineitä, jotka sopivat tähän ketjuun. Kaikkien itsenäisten toimijoiden, ei pelkästään korjaamoiden, täytyy päästä tähän tietoon käsiksi. Se täytyy olla niiden saatavilla. Makropoliittisesti olemme kuulleet paljon ympäristöasioista ja turvallisuudesta. Oikeastaan tämän tyyppisen lainsäädännön ydinkysymys on se, että pitää pystyä varmistamaan se, että ajoneuvo turvallisuus ja ympäristö ystävällisyys on voimassa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, kun ajoneuvo on valmistettu. Myös jälkimarkkinoilla on pystyttävä varmistamaan kilpailukyky. Luonnollisesti täytyy toimia niin, että kuluttajat tästä hyötyvät ja EU-lainsäädäntöä täytyy noudattaa. Parlamentti on ollut mukana Euro 5 lainsäädännössä. Siinä RME-tietojen saatavuus nimenomaan on keskeistä. Nyt Euro 6 lainsäädäntöä valmistellaan. Esittelijä mainitsi myös T-ajoneuvotyypin äh, hyötyajoneuvot. Eli tämä pätee kaikkiin näihin tyyppeihin. No mitä tulee ajoitukseen ja toteutettavuuteen, niin Katsomme, että 2013 olisi aika hyvä ajoitus useistakin syistä. Katsomme, että yli 90 prosenttia markkinoista on tällä hetkellä hyvin isojen tai melko isojen toimijoiden hallussa. Tässä on suuria merkkejä Yamaha, Honda, Suzuki, Peugeot. Nämä ovat niitä isoja toimijoita markkinoilla. Huomattaisin myös, että kaikki valmistajat jo nyt noudattavat RMI-tietojen saatavuutta myös korjaustoiminnassa. Eli ei tässä mitään erityistä ylimääräistä vaadita, vaan, vaan tämä on jo olemassa oleva fakta. Kriisi luonnollisesti on iskenyt teollisuuden alaan kovasti ja entistä kovi, vielä kovemmin jälkimyyntipalveluihin. Asemin kollega mainitsi, että vielä emme vaadi standardisointia, mutta tämäkin aspekti on mielenkiintoista pitää mielessä. Sitten tietysti tekniset eh, erityispiirteet. Eli jos tyyppihyväksynnän aikana pyydetään tällaista tietoa, niin valmistellaan on kuuden kuukauden ajanjakso, jolloin hän voi sitten noudattaa määräyksiä. Yleisesti kantamme on sellainen, että teksti on hyvin myönteinen kokonaisuutena. Euro 5 ja euro 6 määräykset siellä on huomioitu samantapaisina. Luonnollisesti tarvitaan vielä parannuksia siitä syystä, että tämä teksti pitkälti perustuu siihen alustavan tai ensimmäiseen luonnokseen, jonka komissio on esittänyt jo 2000-luvun alussa. Tämän jälkeen on tapahtunut tekniikan kehittymistä, markkinat ovat muuttuneet ja kehittyneet. Meillä on autosektorilta ja raskaiden ajoneuvojen osalta esimerkkejä, jotka osoittavat, että parantamisen varaa varmasti komission tekstissä on, mutta yleisesti suhtaudumme siihen myönteisesti. Lopuksi johtopäätöksenä viimeinen kuva. Me loppujen lopuksi vaadimme, pyydämme vain sitä, että voimme tarjota laadukkaita palveluita eh, käyttäjille ja niin, että meillä on yhtäläiset toimintaedellytykset. Pitääkö todellakin odottaa vuotta 2016 ja 2020, jotta saisimme eh, tietoa eh, näiden ajoneuvojen korjaamisen suorittamiseksi? En varmaankaan, ei tarvitse varmaankaan tätä enempää rautalangasta tätä vääntää. Kiitoksia kovasti. Todella hyvin perustelitte tämän asianne kahdeksassa minuutissa. Tästä on paljon hyötyä, mitä olemme kuulleet. Ja nyt sitten on varmasti vielä aikaa sopivasti kysymyksille. Antoni Pero, te ette käsitelle minun kohtani näistä ABS-jarrujen kustannuspuolesta. Ehkä voisitte siihen nyt vastata sitä, kysyä nimittäin aikaisemmin Rova Ryyle Varmasti teille kyllä tulee muitakin kysymyksiä. Ja sitten halusin, että herra Jean voi jokin kommentoida, olettaisin. Viisi minuuttia herra Jeanille. Lopuksi tämä sopii hänelle ja sitten herra Van de Kamp voi tiivistää tämän keskustelun lopuksi. Bertlange ehkä ensin. Ja, danke schön, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, toden totta. Kyllä meidän on katsottava ehdotuksen eräitä kohtia. Edellisen keskustelukierroksen aikana kävi jo ilmi, että raja-arvojen lisäksi myöskin tällä kestävyydellä on melkoinen merkitys. Ja sanoisin jopa, että haasteena ei ole raja-arvojen pilkun vaan se, että tässä tämä kestävyysaspekti korostuu, sillä monien, monien ajoneuvojen kohdalla tilanne on se, että muutaman tuhannen ajokilometrin jälkeen standardeihin ei enää vastata. Eli päästöt kasvavat älyttömän suuriksi. Meidän täytyy siis katsoa, miten me voimme tämän kestävyyden varmistaa. Tämä liittyy läheisesti OBD-järjestelmiin ja markkinavalvontaan. Ja voisi olla hyvinkin mahdollista, että meidän tulisi muotoilla vielä selkeämpiä ja tiukempia määräyksiä, jotta tämä kestävyysaspektikin korostuisi. Herra puheenjohtaja, tähän liittyen toteaisin teille ja esittelijälle seuraavaa. on pohtia sitä, että missä määrin meidän tulisi soveltaa komitologian menettelyä – Euro 5 ja Euro 6 on jo autopuolella käytössä ja myöskin raskaan kaluston puolella käytössä, eli komitologia korostuu, mutta se ei ole johtanut kovinkaan nopeisiin ja selkeisiin menettelyihin. Kun tässä nyt muistelen autojen ja moottoripyörien päästönormikeskusteluja, niin meidän täytyy aina muistaa, että parlamentaarinen – käsittely, sitä kautta meidän pitäisi varmistaa, että OBD-standardit ja muut kysymykset huomioidaan ja ettei tämä komitologian menettely vie meiltä tätä pelivaraa liian suuressa määrin. Tietenkin varaosatoimittajien ja osien toimittajien alustukset olivat erittäin valaisevia. Kun puhumme Euro 4 standardeista autopuolella, niin me olemme esittäneet suuria teknisen tason vaatimuksia ja meidän täytyy tässä vielä pohtia tätä asiaa. Nimittäin periaatteet ovat varmaankin pysyneet samanlaisina, mutta tekniset mahdollisuudet ovat varmaankin muuttuneet. Ja meidän tulee kaikin keinoin pyrkiä varmistamaan, että ajajat voivat itse korjata ajoneuvonsa, mikäli kykenevät, ja että myöskin muut kuin merkikorjaamot voivat näitä korjauksia tehdä ajoneuvoihin. Ja mitä tulee tähän lead-aikaan, niin Antonio, kyllä minun mielestäni meidän tulisi vielä pohtia sitä, että olisiko tässä nyt harmonisoinnin paikka. Mutta se edellyttää keskeisimpien kysymysten määrittelemisen. Ja haluaisinkin keskustella sinun kanssa vielä yksityiskohtaisemmin siitä, että tulisiko meidän todellakin toimia siten, niin kuin itse äsken alustuksesi yhteydessä sanoit. Kiitoksia. Of... Harmonisaatiotietojen esittämisen suhteen oli avain kysymys, että te olette olleet mukana henkilöautojen kohdalla Euro 5 ja muissa standardeissa. Jarova Ryyli oli tässä myös mukana, joten voimme käyttää teidän kokemuksenne. Rova Ryyle, herra Repo, onko teillä lisäkysymyksiä? Rova Ryyle. Ich bin niin, vielä yksi tarkentava kysymys. Mielestäni tässä on ollut havaittavissa toisen ja kolmannen kierroksen välillä ristiriitaisuutta. Mikäli tulkitsen toisen keskustelun kierroksen oikein, niin molemmat asiantuntijat sanoivat melko lailla suurin sanoin, että teknologia kyllä antaisi mahdollisuuden tiukempikin raja-arvojen saavuttamisen, mutta moottoripyörä tai moottori moottoripyörien moottorit ovat olleet ajoutojen moottoreihin verrattuna teknologisesti jälkijunassa, vaikkakin ero on pienentynyt ja toisen kierroksen aikana sanoittiin, että tässä tarvitaan harmonisointia. Olen samaa mieltä, mutta ei tässä pitäisi viivästyttää tätä prosessia. Vaikkakin kolmannen keskustelukierroksen aikana viitattiin juuri tähän, että meidän pitäisi siirtää tätä täytäntöönpanoa tulevaisuuteen, mutta kriisin aikana meidän ei tulisi siirtää asioiden muuttamista hamaan tulevaisuuteen, vaan pyrkiä toimimaan heti. Ja tämähän ei liity vain ainoastaan Eurooppaan, vaan Kiina, Intia ja muualla, niin erityisesti näissä, näillä alueilla teknologian kehittymisen merkitys on keskeinen ja minä uskon, että Euroopan kannalta tämä tekninen etumatka voi olla kilpailuasetelmassa melkoinen valtti. Ehkäpä me voisimme todellakin yhdistää näitä euro 5, euro 6 vaatimuksia ja nopeuttaa sitten toimintaa, mutta meidän ei tulisi siirtää sitä hamaan tulevaisuuteen. Kiitoksia. Eh, niin, puheenjohtaja ja eh, asiantuntijat kyllä on taas ollut tuhtipakkausteknologia dogmatiikkaa näin hengenmiehelle. Mutta kysyn kuitenkin viitaten viimeiseen esitelmään, että mikä vaara on sillä teidän mielestä, että tämä varausien valmista, valmistaminen siis siirtyisi kolmansiin maihin ja, ja, ja sitten, että mitkä on realistiset mahdollisuudet valvoa niistä maista tuotuja varaosia. Kannan myös huolta siis kilpailukyvyn, kilpailukyvyn ja, ja kilpailun säännöistä jälkimarkkinoilla näiltä osin. Ehkä teollisuuspolitiikkaa, ehkä enemmänkin tämä kysymys. Sitten minulta muutama kommentti myös varjoesittelijänä Haluaisin palata kahteen viimeiseen esitykseen varaosista ja huolloista. Täällä tuli hyviä kommentteja. Hän puhui edestä peruspilarista, koulutuksesta, välineistä ja tiedottamisesta. Haluaisin kysyä häneltä, mitä, miten hän ajattelee, että valmistajat voisivat tarkistaa ja varmistaa, että korjaaja, jolle tiedot välitetään, että hänellä on oikeat tiedot ja koulutus ja välineet ja ymmärtää myös tätä informaatiota. Sitten toinen kysymys herra Perlotille. Jos minä valmistajana tyydytän teitä ja minulla on kunnollinen asianmukainen koulutus, välineet, tiedot käsissä, niin pystynkö minä, voidaanko minut silloin nimittää tällaiseksi mm, valtuutuksi korjaamoksi Haluaisin teiltä vastauksia, jotta voin vetää jotakin johtopäätöksiä. Mitä te molemmat tästä kysymyksestä sanoitte? Sitten toinen kysymys oikeastaan liittyy ennen kaikkea herra Perotille, mutta muutkin voivat kommentoida. En usko, että tässä vastattiin herra Langenin tärkeään kysymykseen, samoin Rova Ryylellekään oikeastaan. Nimittäin tarvitsemmeko me todellakin, nyt olen hiukan äh, hämilläinen, tarvitsemmeko siis todellakin euro 4, 5, kuusi taas näin lyhyessä ajassa, koska todisteet, jotka herra Ducre ja herra Bostelt, Bostelt meille esittivät, että teknologi- monet ajoneuvot jo nyt ylittävät euro 4 standarditason. Ja jos näin on, minusta tuntuu siltä, että tässä säästettäisiin paljon hallintoon ja insinööritoimintaan menevää aikaa, jos totesimme, että Tätä tietä pitäisi ehkä pohtia ja harkita. Ja nyt kun meillä on enemmän aikaa päästä tavoitteeseen, niin ehkä alkuperäispäivämäärää pitäisi aikaista ja minä tutkia tätä ehdotusta. Herra puheenjohtaja, saanko esittää yhden kysymyksen kollega de Krylle tästä anti-tempering politiikasta. Niin, te viittasitte jo siihen, että tämä äh, virittämiskysymys, modifiointikysymys on ympäristön ja turvallisuuden kannalta huolestuttava seikka. Erityisesti tämä mopojen virittämisvillitys on varmaan kaikkien muistissa nuoruuden vuosilta. Miten Ranskassa esimerkiksi taistellaan tätä virittämistä vastaan? En minä tässä mitään stalinismia halua harjoittaa, mutta mutta jotain selvyyttä tarvittaisiin tämän virittämisen vastustamiseksi. Um, uh, niin, haluaisin, että Jean vielä voi puhua. Meillä on kymmenen minuuttia ennen kuin tulkit, kun täällä vähän ne alkavat nääntyä, pääsevät lähtemään. Nyt pyytäisin herra Basset ja herra Perlot ja puhumaan. Saatte molemmat kaksi minuuttia. Ja sitten kuka tahansa muu puhujista voi minuutissa vasta, jos haluat johonkin tarttua. Herra Baset ensin kuitenkin. Thank you, Mr. Chairman. Well, I will try... Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä, mutta yritän vastata niin monen kuin pystyn. Yksi viimeisimmistä kysymyksistä oli se, että voiko tulla osaksi tätä luvan saanutta korjausverkostoa ja korjaajaverkostoa. Monet eivät halua mukaan verkostoon. Kyse on myös ajoneuvojen valmistajien jakelukanavista, järjestelmistä. Yksi ydinkysymys on se, että me emme puhu pelkästään korjaamisesta ja huollosta. Äh, niin kuin mainitsin, jälkimarkkinat on, on ketju. Siinä on monta vaihetta. Me puhumme äh, varaosajakelijoista, äh, välinevalmistajista, myöskin tiepalveluista onnettomuustilanteissa, hekin tarvitsevat teknistä tietoa ja ne, he eivät kuulu osana tähän korjausverkostoon. Sitten itsenäiset toimijat, joilla olisi kyky esimerkiksi koulutuksen näkökulmasta, mistä me tiedämme, että he käyttäisivät, käyttäisivät tätä kykyään. Kyllä täytyy olla niin, että, että vastuu on kannettava niin, että korjaamo tai huoltoliike käyttää osaamistaan asianmukaisella tavalla. Totta kai koulutusta vielä tarvitaan. Myös järjestöillä, etujärjestöillä on tehtävänsä tässä niin, että ne voivat levittää tietoa. Tarkoitus on taata kaikille hyvät korjaus- ja huoltopalvelut. Tilanne toki voi muuttua meillä on melkomoinen teknologinen harppaus edessämme ja, ja tilanne muuttuu. Me osaamme jo nyt korjata näitä ajoneuvoja ja haluamme jatkaa tällä tiellä. Kiitos. Two minutes so productively, Mr. Perlot. Todellakin tehokkaasti käytetyt kaksi herra Perlot. Questions I maybe would like to start with the... Monia kysymyksiä on esitetty, mutta kollega Ryyle viittasi tähän ilmeiseen ristiriitaan kahden ACC ja asemin kommentin välillä. Kollega Bostels kertoi selkein sanakääntein, että nämä tulokset saavutettiin ilman mitään vaatimuksia kestävyyden suhteen ja se on melkoinen tekijä. Kestävyysvaatimusten saavuttaminen edellyttäisi sitä, että että alkuvaiheessa alitetaan nämä rajat yli 50 prosentilla, jotta jonkun ajan kuluttua silti pysytään vielä tämän rajan alapuolella, ja se on teknologisesti melkoinen haaste. Ja sitten mitä tulee tähän kolmeen vaiheeseen, kaivataanko niitä todellakin? Kyllä tietenkin kaksipyöräisten pitäisi olla puhtaampia. Tästäpä syystä teemmekin tiivistä yhteistyötä komission kanssa, jotta asian liittyviä ehdotuksia saataisiin pöydälle. Mutta nyt on tärkeää huomioida, että tämä viivästyminen ei johda siihen, että me joudumme hätää tekemään jotain ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Me tiedämme, mitkä ovat nämä turvallisuus- ja ympäristötavoitteet – osa niistä joudutaan määrittelemään komitologian kautta, mutta me tarvitsemme myöskin riittävästi tätä lead-aikaa. Ja ainakin kaksi ensimmäistä vaihetta mahdollistavat päästön vähentämisen 25 prosentilla. Ja me uskomme, että sitä kautta nämä standardit voidaan saavuttaa, erityisesti huomioiden jo aikaisemmin mainitsemani vallitseva kriisin aika. Ja mitä tulee ABS-järjestelmän kustannuksiin, mihin puheenjohtajakin viittasi, no tämä on tärkeä kysymys. Täällä on viitattu kustannuksille lankeaviin kustannuksiin, eli alle 100 euroa per järjestelmä, mutta sitten täytyy ottaa huomioon myöskin valmistajille lankeavat kustannukset, eli ABS-järjestelmän asentamiskustannukset ovat tällä hetkellä noin 250 euroa, ja sitten tarvitaan ohjelmisto ja järjestelmän kalibrointiin liittyvät järjestelmät, ja kun katsotaan tätä suurta mallien ja moottoreiden kirjoa, niin tämä kalibrointi on hankalampaa kuin autoteollisuuden puolella. Tämä kalibrointi vaatii paljon enemmän tarkkuutta, koska Tämä akseliväli on vaihteleva mallista toiseen ja niin kuin täällä on jo sanottu, markkinapenetraatio on aika alhaisella tasolla, näin on sanottu, mutta tällä hetkellä 50 prosentissa suurempien pyörien järjestelmiin kuuluu myöskin tämä edistynyt jarrujärjestelmä. Ja voidaan sanoa, että nämä mittakaavaedut on jo saavutettu. Jos halutaan päästä mm, ABS-järjestelmän mm, kustannuksiin, jotka olisivat alle 100 euroa, niin en usko, että se on mahdollista. Ja mitä tulee sitten RMI-tietoihin? Aja, aika meni jo. No, enpä sano sitten sen kummempia. Kiitoksia. Niin. Haluatko joku mua, mua vielä? Herra Stits. Very... Kiitoksia aivan nopeasti. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä herra Pellot sanoi. Ja puhuinkin tiedosta ilman kestävyyttä. Otin tietysti pois alkuperäistä johdosta joitakin sivuja tai kuvia, että nyt tässä aikaa, niin nyt on jo tietoa saatavilla kestävyydestä järjestelmissä. Järjestelmät, jotka ovat markkinoilla tällä hetkellä, ne eivät ole kaikki kestämättömiä on suurin osa niistä on jo kestäviä, haluaisin tämän ottaa esille, mutta ehkä liittyen näihin varaosiin, niidenkin pitäisi tietysti olla kestäviä. Uh, Yritän puhua hyvin lyhyesti. Puhuin pääasiassa mopedeista, en välttämättä sko- skoottereista. Ranskassahan puolet markkinoista on, on mopedeja, mutta toki täytyy muistaa myös skootterit ja moottoripyörät, moottoripyörät. Virittämisen vaikutus ulottuu tietysti päästöihin. Suuri ongelma on myös melu. Ja voi olla, että tietysti viime kädessä tilanteeseen puuttuu poliisi siellä tievirustalla. Arviot jotka meillä on näistä mopedeista, mopoista, joita on viritetty yli 50 prosenttia, noin 60 prosenttia vuonna 2006-2007 mopoista olisi ollut viritettyjä mopoja. On monia konsteja vaikeuttaa virittelyä. moottori on varsin helppo viritettävä. Olemme nähneet tutkimuksia siitä, että elektronisella polttoaineruiskutuksella varustetut mopot ovat vaikeampia veriteltäviä ja myös nelitahtimoottorit, koska nekin luonteeltaan ovat sellaisia, että niitä on vaikeampi virittää kuin kaksitahtimoottoreita. Muuta oikeastaan en voi tässä yksityiskohtaisesti esittää thank all our experts very much indeed. Kiittää lämpimästi kaikkia asiantuntijoitamme. Luemme kyllä huolesti, olemme lukeneet nämä yhteistietonne ja me saamme nämä esityksenne ja siirrämme ne myös verkkosivuillemme. Sitten Philippe Jean, hän ei pystynyt joka ikiseen kohtaan vastaamaan, mitä on kuullut, mutta kiitän häntä vielä kerran, että tuli tähän kuulemiseen. Ja nyt annamme hänelle tilaisuuden ottaa sille jotenkin komissiolle tärkeitä kysymyksiä. Sitten herra Varden Kamp vielä lopuksi lopettaa tämän kuulemisen. Ensin Philip Rohn. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Me tulimme tänne ennen kaikkea kuuntelemaan ja olemme kuunnelleet ja oppineet paljon ja näin sitten voimme osallistua rakentavalla tavalla tulevan keskustelun ehkä neljästä asiasta, jotta vastaisin neljän kysymyksen, jotka täällä on tullut ABS-kustannukset, mm, aikataulusta. Ensinnäkin ABS-kustannukset, tämä on aivan legitiimi huolenaihe. Luonnollisesti olimme asiaa pohtineet ja jos tarkastellaan vaikutusarviointia, joka on laadittu, ikävä kyllä emme ole pystyneet saamaan täsmällisiä tietoja, mitä tulee ABS-jarujen hintaan kaikkien tuotteiden yhteydessä. Me olemme tehneet tällaisen arvioinnin abs hinnastolla keskiarvo keskiarvo ajoneuvossa. Mutta tieto, joita meillä on, ovat, että on tällainen kolmesta viiteen suhde kustannusten ja hyötyjen välillä. Ja tietysti maasta sen, että voidaan varmistaa, että hyötyt tulevat sitten koskemaan suurta määrää tuotteita. Toinen kysymys, josta olemme keskustelleet, turvallisuudesta ja käyttäytymisestä. Ja voimme tietysti ymmärtää, että käyttäytymisellä on aktiivinen rooli, siis miten ajaja itse käyttäytyy. Ja tällä voidaan myös vaikuttaa myös tieturvallisuuteen, mutta mitä tulee näihin toimenpiteisiin otetaan käyttöön, me haluamme välttää onnettomuuksia. Näin pitää tapahtua. Tätä, tähän pitää pyrkiä. Tämän me näemme täydentävänä tietona näin muihin kysymyksiin. Sitten päästöt on hiukan hämmästyttävä tekijä, nimittäin hiukkaspäästöt, jotta tulee something that we have not to dismiss. What we think we, the best way to approach it is precisely to try to tackle uh, the source of the particulate, which is the hydrocarbons, and that is precisely what we are willing to do with the proposal.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 Um, I'm now then going to uh, give a short closing word to Mr. van der Kamp, uh, also with thanks to him for um, organising this very interesting hearing this afternoon. Over to you. Uh, Mr. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minun pitää olla seitsemällä asian illallisella ja sinne menee noin puolisen tuntia Niin, ilmeisesti teidän kannattaisi ottaa sitten skotteri käyttöön, että ehditte. No, kyllähän tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja antoisa kuulemistilaisuus. Ja ihan lyhyesti toteaisin, että oikein paljon kiitoksia erityisesti kollega de Friisille ja avustajalleni Annette van der Friisille. Eli että kaikki paikalla olevat saatiin tänne. Jos täällä pommi räjähtäisi, niin kyllä motriteollisuus joutuisi melko hankalaan tilanteeseen pitkäksi aikaa. Ja niin kuin alkuun jo totesin, niin me tulemme jatkamaan tällä valitulla tiellä ja ihan muutaman viikon päästä tulemme julkaisemaan oman mietitön luonnoksen ja silloin voitte kommentoida sitä ja esittää parannusehdotuksia. Yksi tärkeä kysymys tuli täällä esille, sen esitti kollega Langen, eli mitkä asiat pitäisi jättää komitologian piiriin. Minun mielestäni hyvinkin monet asiat, sillä kyse on hyvin teknisestä alasta, ainakin poliitikon näkökulmasta katsottuna. No, katsotaan. Me, meidän poliitikkojen pitää päättää näistä suurista linjauksista, mutta tulevien viikkojen aikana käy sitten selville, mitä poliitikot voivat tehdä ja mitkä asiat pitäisi hoitaa komitologiamenettelyn kautta. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Um... Kiitoksia vielä kaikille osallistumista. Kiitoksia teille, jotka ehkä vielä verkossa seuraavat meitä. Me odotamme mielenkiinnolla tulevia työtä tulevina kuukausina tässä tärkeässä kysymyksessä. Toivotan mukavaa iltaa kaikille ja valiokunnan jäsenille. Me tapaamme maanantaina 11. huhtikuuta seuraavan kerran kello 15. Kiitos.